liittyy mitään huomautettavaa, jos ei, niin ne on täten hyväksytty. Edustaja Debre de Bruyn on ilmoittanut, että hän lyöpuu edustajan tehtävistä 3. toukokuuta 2012 alkaen. Me kirjaamme tämän tiedon vastaan otetuksia. Työjärjestyksen artiklan 4 kohta 3 mukaisesti ilmoitamme, että tänä kyseisenä päivänä hänen paikkansa on vapautunut. Romanian viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että edustaja Rovana Plum korvataan edustaja Minodora Klivetin, äh, Klivetillä 18. toukokuuta alkaen. Ja haluaisin ilmoittaa, että kyseisen, kyseinen edustaja voi työjärjestyksen kolme äh, kaksi mukaisesti osallistua toimintaan, mutta ei ole äänivaltainen ennen kuin hänen äh, jäävytys on todettu ja ettei hänellä ole mitään sellaisia tehtävänä hoidettavana, jotka olisivat ristiriidassa Euroopan parlamentin tehtävien hoitamisen kanssa.